Grazie. Kiitoksia. 18. päivä pidetyn kokouksen pöytäkirja. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä kollega. Rego. Olkaa hyvä. Uh, Puhemies, haluaisin kiinnittää teidän huomionne maaniantaina ja nytkin vielä eräsen seikkaan haluaisin osoittaa osoittaa kunnioitusta irlantilaista merenkulkujärjestöä kohtaan. He menettivät viisi merimiestä Kookinlahdella viime viikonloppuna. Kuin ihmeen kaupalla yksi merimiestä selvisi, mutta viisi merimiestä menetti henkensä. Toivottavasti jäsenet voisivat osoittaa myötätuntoa myöskin tätä onnettomuutta kohtaan, niin kuin äsken tehtiin. Ilman muuta te hyvä, kun olette tämän, esille tämän asian. Olemme tässäkin tässä tukenanne. Mennään sitten esityslistaan. Pöytäkirja kokouksestamme. Olkaa hyvä, edustaja Simpson. Chairman, could I...